Dear honored guests. Hyvät arvoisat vieraat, hyvät kollegat, Euroopan parlamentin jäsenet, arvon ystävät. On sellaisia päiviä, joina olen erityisen ylpeä siitä, että johdan puhetta Euroopan parlamentissa sen puhemiehenä. Tämä on yksi näistä päivistä. Tänään me kunnioitamme 2009 vuoden Saharov-palkinnon saajia. Kyseessä on mielipiteen vapaus palkinto on valtava kunnia muistuttaa, että Kokous päätti antaa tämän palkinnon Oleg Orloville, Sergei Kovalville ja Ljudmilla Aleksejevalle Memorial, Memorialin edustajina ja kaikille muille ihmisoikeuksien puolustajille Venäjällä. Ja olen oikein ylpeä siitä, että tämä päätös Olen ylpeä siitä, että tämä päätös tehtiin yksimielisesti. Tämän palkinnon myötä me Euroopan parlamentin jäsenet kunnioitamme niitä, jotka yhä vielä keskuudessamme puoltavat ihmisoikeuksia ja kunnioitamme myös niitä, jotka ovat henkensä menettäneet tässä taistelussa. Natalia Estemirovan olisi pitänyt olla täällä joukossamme myös Anna Politkovskajan. Heidän murhaajien ei ole vielä saatettu oikeuden eteen. Hyvät naiset ja herrat, me Euroopassa tiedämme, mikä vapauden hinta on, mikä ajatuksen vapauden hinta on 16.12. tarkalleen 28 vuotta sitten Vojek hiilikaivoksessa Puolassa tapettiin kaivosmiehiä eh, poliisin toimista siksi, että he taistelivat ihmisoikeuksien puolesta, ihmisarvon puolesta 20 vuotta sitten 16.12. Romaniassa alkoi vallankumous. Ja siinä kuoli yli tuhat ihmistä, koska he taistelivat vapautensa puolesta. Näin tapahtui maissa, jotka ovat nyt Euroopan unionin jäsenvaltioita. Ja nyt nämä maat ovat täällä yhdessä kanssamme Euroopan parlamentissa. Emme koskaan unohda menneisyyttä. Meidän velvollisuutemme on puolustaa näitä arvoja, jotka ovat meille kaikille niin tärkeitä. Euroopassa meillä on ihmisoikeudet, meillä on ajatuksen, mielipiteen vapaus sen takia, että niin moni on itsensä uhrannut. Hyvät naiset ja herrat, on suuri kunnia voida antaa Saharov-palkinto memorialille, mutta olen myös katkera siksi, että tällaisia palkintoja on annettava Euroopassa nyt venäläisille ystävillemme ihmisoikeusaktivisteille. Tänään on 20. vuosipäivä Andrei Saharovin kuoleman 20. vuosipäivä. Hän oli yksi järjestön perustaja. En tiedä, olisiko hän ylpeä siitä, että vielä nykypäivän Venäjällä tarvitaan memorialin tyyppisiä järjestöjä. Saharov näki, miten Itä-Euroopassa muutos alkoi. Hän näki Berliinin muurin murtumisen. Hän taisteli tällaisten muutosten puolesta. Me toivomme, että Venäjän federaation aktivistit pääsevät myös näkemään oikeaa vapautta, sellaista vapautta, josta voimme nauttia Euroopan unionissa. Tätä toivomme kaikille Venäjän federaation kansalaisille. my eurodeputowani przyznajemy co roku nagrodę sacharowa bo chcemy. me Euroopan parlamentin jäsenet annamme tämän palkinnon joka vuosi, koska haluamme muistuttaa kaikkia maailmassa siitä, että kaikkien pitäisi olla, kaikilla pitäisi olla mielipiteen vapaus. Kuten Saharov sanoi, se on ainoa tae sille, että voidaan suojata ihmisiä siltä, että heidän mielinsä asetetaan sellaisia myyttejä, jotka voivat johtaa verisiin diktatuureihin. Ja tästä syystä Euroopan parli, parlamentti suojelee aina mielipiteenvapautta myös Euroopan ulkopuolella. Tänään me 27 jäsenvaltion edustajat annamme tämän Saharov-palkinnon ja haluaisimme antaa tukemme kaikille niille, jotka ympäri maailman taistelevat perusoikeuksien puolesta. Euroopan unionilla on tärkeä tehtävä. Me haluamme taistella mielipiteenvapauden puolesta ja ilmaisuvapauden puolesta ympäri maailman. Me toivomme, että Venäjästä tulee kumppani tähän taisteluun. Ja nyt pyytäisin, että Rakkovali käyttäisi puheenvuoron. Yeah, Дамы и господа, позвольте... Hyvät naiset ja herrat, sallinette, että Memorial-järjestön puolesta kiitän teitä tästä Saharov-palkinnosta. Me näemme järjestössämme tämän palkinnon sellaisena, että se ei kuulu pelkästään meidän järjestöllemme, koska tällä tavalla me muistamme tämän palkinnon myötä kaikkia ihmisoikeuksien puolesta taistelivia. Heitä kunnioitetaan sekä Venäjällä että muualla. On kysymys yleisestä ihmisarvosta aikaisemmin Neuvostoliitossa ja sitten Venäjällä. Tämä ei koskaan ollut helppoa. Ja nyt on yhä tärkeämpää. Eh, vielä kauhistuttavammalla tavalla ihmiset ovat joutuneet elämästään luopumaan näiden asioiden edestä. Tässä minä mietin eh, niitä ihmisiä, jotka taistelivat meidän rinnallamme. Tämähän kuuluu heille. Tässä ajattelen Natalia Estre Mirova, joka murhattiin Tsetseniassa. Täällä on myö- myös muita nimiä. Stanislav Markelov, Anna Poliskovskaja, Anastasia Papilon, etnologi Nikolai Kirenko ja Farida Papajeva, jotka olivat Dagestanissa ja paljon muita. Valitettavasti tämä lista on hyvin pitkä. Pyydän, että nyt pitäisimme minuutin hiljaisuuden. Спасибо. Эти люди погибли за то... Kiitoksia. Kaikki nämä ihmiset eh, antoivat elämänsä sen edestä, että Venäjästä tulisi aivan oikea maa, jossa yhteiskunnallinen elämä ja eh, politiikka perustuisivat eh, yksilön vapauksiin. He kuolivat myös Euroopan puolesta, koska Eurooppa ei ole täydellinen ilman Venäjää. Minä toivon, että eh, kaikki tietävät, että kun minä sanon Eurooppa ja eurooppalaiset arvot, en tarkoita millään muotoa mitään maantieteellistä asiaa. Olen aivan vakuttunut, että ihmisen eh, oikeuksien eh, kunnioittaminen – on sellainen asia, että se pitää tapahtua sekä Euroopassa, Afrikassa että Kiinassa. Kaikki, mitä nyt juhlimme tänään, tämä liittyvät tähän päivään, tähän palkinnon antajaan ja palkinnon saajiin. Andrei Saharov, joka kuoli tasan 20 vuotta sitten, ei ollut pelkästään ihmisoikeuksien puolustaja Neuvostoliitossa, vaan hän eh, puolusti kahta tärkeää teesiä. Ensimmäisen mukaan pitäisi eh, päästä yli poliittisten jakolinjojen, koska ainoastaan sillä tavalla pääsemme rauhaan eh, ja kaikkeen hyvään koko planeetalla. Toisen teesin mukaan hän toti, että, totesi, että se, kuinka me pääsemme poliittisista eh, ristiriidoistamme, niin ainoastaan ihmisoikeudet ja ilmaisunvapaus ovat tällaisia keinoja. Tämä palkinto, joka perustettiin Euroopan unionissa, on kunnioitus niille ihmisille, joista Andrei Saharov unelmoi. Neuvosto Venäjän ja eh, Euroopan välillä on ollut eh, vastakkain eh, asetteluja. On ollut paljon nationalistisia ajatuksia ja arvoja. Ja euro atlanttisesti on ajatellut, että Venäjä on tässä haitallinen. Mitä voimme tästä kaikesta sanoa? On selvää, että Venäjä, kuten kaikki muutkin maat, kulkevat omaa tietää rakentaessaan omaa yhteiskuntaansa. Ei yksikään kansa maailmassa voi rakentaa äh, elämäänsä äh, äh, täydellisesti muiden varassa. Suhteet Venäjän ja Euroopan välillä riippuvat, eivät riipu pelkästään suinkaan siitä, että mitä, kuka mitäkin ottaa keneltäkin. Onko Venäjä meidän silmissämme sellainen, että se on jollakin tavalla äh, kantanut, oma, antanut oman panoksensa eurooppalaisen kulttuurin rakentamiseen. Tässä muistuttaisin teitä siitä, mitä, miten ainutlaatuisen panoksen äh, Venäjä on antanut kulttuurin ja sosiaalisen edistyksen eteen ja ihmiskunnan eteen. Muistuttaisin siitä avainroolista, joka Venäjän, äh, äh Venäjän, Venäjän ja demonstraatioiden ihmisoikeusliikkeellä on ollut et mitä, millä tavalla ne ovat rakentaneet poliittista kulttuuria. Andrei Sahar äh, vaati ajatusten muutosta, äh, mielipiteen vapautta mitä jo 80-luvulla sen alussa. Käytännössä hänen ajatuksensa johtivat siihen, että ihmisoikeusjärjestöt syntyivät ja niitä perustettiin. Äh, neuvostoliittolaiset toisinajattelijat muodostivat tämän Moskovan Helsingin ryhmän, joka tänäänkin on edustettuna Milja Aleksejevan hahmossa. Tämä oli ensimmäinen 70-luvulla vaatimassa, että, nämä, että ihmisoikeudet eivät ole pelkästään sanelua. Neuvostoliittolaiset ihmisoikeusnäyttelijät onnistuivat mobilisoimaan suuren yleisen ja suuren yleisen mielipiteen ja tämä ei ollut suinkaan mikään lännen eliitin sanelema juttu. Ja tämä tietenkin on tuonut esille myös uusia ongelmia, kuten esimerkiksi sen, että humanitaarisen sekaantumisen doktriini. Viimeisen 30 vuoden aikana on jo tehty paljon ja suurin osa työstä on kuitenkin vielä edessä. Me me näemme, että Venäjän ihmisoikeusaktivistit 70-luvulla tekivät sen alkuliikkeen. Ja tästäkin syystä, että Venäjää ei poisteta, poisteta kansakuntien joukosta eikä suinkaan Venäjää voida ja sen voimia pitää millään tavalla tarpeettomina. No, miten ihmisoikeusliike sitten Venäjällä on muodostunut kansalaisten tietoisuuden symboliksi? Millä tavalla nämä ajatukset ovat pystyneet kehittymään siten, että siitä on tullut osa poliittista filosofiaa? Vastaus on minusta siinä ainutlaatuisuudessa, mikä on Venäjän traaginen historia tällä vuosisadalla, että on ollut välttämätöntä muuttaa etuksia ja unohtaa likainen verinen historia silloin, kun toinen maailmansota antoi impulssin tavallaan sodan jälkeisen eh, historian uudelle rakentus, uudelleen rakentamiselle eh, Saksassa, niin tämä välttämättömyys rakentaa uudelleen Neuvostoliitto ja Venäjä lähti liikkeelle 70-luvulla sen kommunistisesta herruudesta, joka saavutti huippukohtansa eh, terroristisessa diktatuurissa, eh, diktatuurissa Stalinin aikaan. Ja kaksi perustavanlaatuista elementtiä tässä uudelleen syntymisessä Venäjän kansalaisliikkeessä 60-luvun jälkeen oli tietoisuus oikeudesta ja eh, käsitys historiasta ihmisoikeusliike, joka tuolloin lähti luomaan linjojaan. Se alkoi ensinnäkin sellaisena liikkeenä, jolla pyrittiin voittamaan stalinistinen kulttuuri ja yhteiskuntaelämä. Ensimmäiset, silloin jaettiin lentolehtisiä joka kulminoitui 5. joulukuuta äh, vuonna 1965, jossa lentolehtisessä sanottiin, että tämä oli hyvin, sanottiin hyvin yksinkertaisen lakonista. Aikaisemmin äh, äh, miljoonat neuvostokansalaiset menettivät henkensä ja tämä verinen menneisyys kehottaa meitä valppauteen. Tämä yhteys tässä kansalaisten tietoisuudessa, oikeuskäsityksessä ja historian näkemyksessä oli osa kansalaisliikkeen nousua ja myös kansalaisyhteiskunnan nousua. Minusta näyttää siltä, että se Saharovin merkitys viime vuosien ja aikana ja hänen elämänsä viimeisen hetken aikana liittyy siihen, että hän selkeästi näki tämän erikoispiirteen. Se, että memorialin toiminta – oikeastaan se yhteen nämä kaksi keskeistä elementtiä. Tämä näkyy myös tänään 20 vuotta Saharovin kuoleman jälkeen. Euroopan parlamentin jäsenet valitsemalla memoriaalin tämän palkinnon saajaksi merkitsee myös tätä erityistä yhteyttä. Me muistamme kaikki huhtikuussa hyväksyttyä päätöslauselmaa Euroopan parlamentissa, jossa puhuttiin Euroopan omista tunnosta ja totalitarismin tuomitsemisesta. Tämä päätöslauselma, kuten myös myöhemmät etujärjestön hyväksymä päätöslauselma kesä, heinäkuussa, joka, jossa puhuttiin jaetun Euroopan yhdistymisestä, se osoittaa, että yhdistynyt Eurooppa, yhtynyt Eurooppa oikeastaan ymmärtää meidän työmme ytimen ja sydämen. Haluan käyttää tilaisuutta äh, sanoakseni Memorialin nimissä teille äh, kiitoksen tästä ymmärtämyksestä. Äh, se tämän päivän poliittisen tilanne absurdisuus Venäjälle merkitsee sitä, että meidän oma parlamenttimme, yhden maan parlamentti, joka on eniten kärsinyt stalinismista ja kommunistisesta diktatuurista, että tämä päätöslauselman eh, asemesta ja sen tukemisen asemasta se pitää sitä antivenäläisenä. Ja tämä osoittaa, että tänäkin päivänä stalinismi Venäjäs, Venäjällä ei ole vain historiallinen episodi viime vuosisadalta. E, muutama, muutaman vuoden sekavan ja epätäydellisen poliittisen sekasorron jälkeen me, olemme, me, emme ole oppineet kommunistisesta totalismista. Me emme ole pystyneet poistamaan niitä jäänteitä hallituspolitiikan tavoitteet ovat edelleenkin sellaisia, että ne eivät ne heijastele kansalaisten näkemyksiä. Tähän liittyy myös tällä hetkellä käyttöön otettu imitaatioiden jäljittelydemokratia Venäjällä. Ja siinä se, siellä jäljitellään kaikenlaista demokratiaa. Ja kuitenkin parlamenttivaalit ja vallanjako ja riippumaton yleisradio ja niin poispäin. Tämän tyyppistä imitaatiota löytyy, kun puhuttiin sosiaalisesta demokratiasta, joka, jota, josta puhuttiin jo Stalinin aikana. Mutta tänä päivänä ei enää tarvita massaterroria tähän imitaatioon. Yhteiskunnallisen tietoiden stereotyypit ja käyttäytymisen stereotyypit Stalinin aikana ovat edelleenkin olemassa. Ja Tarvittaessa myös tartutaan terroriin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana on kadonnut yli 3000 ihmistä Tsetseniassa. Äh, niitä on kaapattu, kiidutettu ja, ja tuomittu, äh, teloitettu ja Jumala tietää, luoja tietää, mihin heitä on haudattu. Tämä, nämä rikokset tehtiin äh, federaation viranomaistenkin toimesta, paikallisten turvaviranomaisten välityksellä. Miten monet turvallisuusagentit ovat sitten saaneet tuomion, vain muutaman? Kuka huolehti siitä, että heitä olisi saatu syytteeseen? Ensisijassa ihmisoikeusaktivistit Natalia Estivirova ja toimittaja Anna Politkovskaja ja Asiana ja Stanilas Makelov. Missä kaikki, muut, missä kaikki nämä ovat? He ovat murhattuja. väkivalta Tsetseeniassa, joka on osa Tsetsenien arkipäivää, ylittää rajat ja kuolema, kuolema niittää satoa ympäri maata. Mutta me näemme myös, että näissä olosuhteissa on ihmisiä, jotka ovat valmiita toimimaan menneisyyttä vastaan. Se antaa meille toivoa. Me tiedämme myös kaikki, että kukaan Venäjällä ei voi, voi palauttaa rauhan ja demokratian tietä kuin ihmiset itse. Tässä täytyy tukeutua kansalaisyhteiskuntaan, mutta ei tämä tilanne ole niin yksiselitteinen kuin jotkut saattavat sen ymmärtävän. Meillä on monia liittolaisia yhteiskunnassamme taistelussamme ihmisoikeuksien puolesta, mutta myös taistelussamme stalinismia vastaan. Tähän lisäksi tulee se, että myös Venäjän hallinto ei ole niin yhtenäinen kuin miltä se näyttää. Mitä me voimme sitten Eh, vaatia tai toivoa eurooppalaisilta poliitikoilta ja suurelta yleisöltä. Andrei Saharov muotoili tämä 20 vuotta näin, että minun maani tarvitsee tukea ja painostusta. Ja tämä yhtälöllä Euroopalla on mahdollisuus ryhtyä tällaiseen kovaan ja samalla ystävälliseen politiikkaan, joka tukeutuu tukeen ja painostukseen. Mutta se, sitä ei ole täysimittaisesti käytetty. Haluan antaa kaksi esimerkkiä. Ensinnäkin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen työ, joka koskee Euroopan, Venäjän kansalaisia. Maxi Lovan on saanut tukea, annetaan tukea Venäjän viranomaisille silloin, kun halutaan riippumatonta työtä, mutta tärkeintä on se, että miten nämä päätökset pannaan täytäntöön. Nimittäin meidän pitää poistaa ihmisoikeusrikkomusten syyt on tehty satoja päätöksiä Tsetseniasta Strasbourgissa, rankat rikokset, joita on tehty näitä kansalaisia vastaan, mutta mitään ei ole tapahtunut näiden päätösten jälkeenkään. Venäjä on sinänsä maksanut korvauksia tuomioistuimen päätöksen mukaan ikään kuin eräänlaisena verona rangaistusten poisjäämisestä ja tällä tavalla luovutaan tutkinnasta ja syyllisten, syytteeseen saattamisesta. Kaikki kenraalit, jotka Strasbourgin päätöksessä on nimetty nimeltä, kukaan ei ole joutunut tuomioistuimen eteen, vaan heitä on jopa ylennetty. Ja mitäpäs ministerikomitea tekee e- e- Euroopan neuvostossa näiden päätösten täytäntöpanon suhteen, niin Strasbourgissa ollaan pahoillaan siitä ja vaan levitellään käsiä, mitä voidaan tehdä, vaan vaietaan. Ja toinen argumentti, toinen esimerkki, suhteet Venäjän ja EUn välillä ihmisoikeusasioissa. Tänään tämä on sellaista, että puolen vuoden välein pidetään konsultaatioita EUn ja Venäjän välillä näistä asioista. Koskaan ei tätä mahdollisuutta käytetä hyväkseen. Virkamiehet e, virkamat, virkamiehet juttelevat keskenään suljettujen ovien takana. Eurooppa kyselee Tsetsenistä, Venäjä vastaa Islannista ja, Islannista ja Liettuasta ja sitten taas vaietaan puoli vuotta venäläiset ja kansainväliset äh, kansalaisjärjestöt äh, järjestävät samaan aikaan tilaisuuksia, äh, kuulemistilaisuuksia. Brysselin edustaja tapasi ihmisoikeusjärjestöjä ja siinä vaan kysyttiin, mitä voidaan tehdä, ja sitten vaiettiin. Mitä Euroopan täytyy Venäjän suhteen tehdä? Meidän mielestämme vastaus on yksinkertainen. Euroopan täytyy, täytyy suhtautua Venäjään niin kuin kaikkiin eurooppalaisiin maihin sen suhteen, että sitoumuksista pidetään kiinni ja ollaan myös vastuussa, mitä tehdään. Valitettavasti Eurooppa yhä harvemmin toteuttaa näitä suosituksiaan Venäjän suhteen joskus pidetään parempana, ettei muisteta Venäjää asioista ollenkaan. Tämä on tarpeetonta, mitkä syyt ovat tähän. Mutta tämä ovat hyödyttömiä, onko ne sitten hyödyttömiä ponnisteluja vai, vai liittyykö tämä maaöljy ja maakaasu ja siihen liittyviin etuihin? Euroopan velvollisuus ei ole vaieta, vaan toistaa ja palauttaa mieliin kohtelisti ja päättäväisesti, että Venäjä noudattaa sitoumuksiaan. Ei ole mitään takeita. Kuitenkin toiveita on, että tämä vetoomus pääsisi tavoitteisiinsa. Однако, если не напоминать, это... Nyt jos kuitenkin te ette edusta tätä kantaa, niin varmasti Venäjä pitää tätä kohteliaisuutena. arkaluonteisten kysymysten poistaminen esityslistalta merkitsee sitä, että, että se merkitsee vahinkoa Venäjälle, mutta se vahingoittaa myös Eurooppaa. Minä epäilen, ovatko eurooppalaiset arvot todellakin etusijalla. Se hinta, se palkinto, jonka me tänään saamme, se on palkinto henkisestä vapaudesta, äh, mielipiteen vapaudesta, mutta voiko olla, äh, kuka oikeastaan sitten voi rajoittaa näitä vapauksia ja miten? Tässä, tähän on keinoja. Nimittäin pelko, pelon lyöminen. Äh, pelkohan pakottaa ihmiset ajattelemaan sillä tavalla ja jopa toimimaan niin, niin kuin heiltä vaaditaan ihmiset pelkää, eivät pelkää pelkästään, vaan, vaan tässä mennään jopa niin pitkälle, että, että rakastetaan isoa veliä. Tällainen George Orwell kirjoitti aikanaan. Äh, niinhän oli silloin, kun Stalin vallitsi, hallitsi Neuvostoliitossa, silloin kun Hitler hallitsi Saksassa. Tämä kaikki toistuu tänään tuon tuostakin Tsetseniassa ja Ramskas Kadyrovissa. Tämä pelko voisi äh, ulottua kaikkiin Venäjällä mutta mitä voidaan tehdä pelkoa vastaan, niin paradoksaaliselta kuin se kuulostaakin, on vain ja yksinomaan kysymys mielipiteen vapaudesta. Tämä on sellainen laatu, josta Andrei Sahar puhui ja miten hän, minkä, jonka hän omaksui erikoisella tavalla, joka teki hänestä äh, sellaisen, mitä hän on. Hänen, äh, hänen esimer- kuvansa voi olla esimerkki muille. Mielipiteen vapaus on perusvapaus, kaik- peruskivi kaikille muille vapauksille. Siksi tämä Sahar-palkinnon nimi on myös paikallaan mielipiteen vapaudelle. Me olemme ylpeitä tästä, että me saamme tämän palkinnon tänään. Kiitoksia. спасибо. Желаем успеха. Э, и вы сделали многое для нас. Ну, Мы да. вам очень благодарны да. и желаем успехов тоже. I would like to congratulate you as well. It was all these people which are awarding uh, awards to you, madam. Thank you.